Sir Robert Atkins eh, ei enää jatkossa ole eh, liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsen. Puheenjohtajakokous on 8. tammikuuta kokouksessaan asetuksen 45 2000